lista on jaettu. Meillä on mietintö rahaliikenteen sanoman välitystietojen käsittelystä. Te varmasti tiedätte, että Euroopan parlamentti on ryhtynyt toimenpiteisiin tämän asian tiimoilta ja parla Menttihän on valittu suoraan äänestyksellä, kansalaisten äänestyksellä, joten me olemme vastuussa kansalaisoikeuksista ja me myöskin huolehdimme näiden oikeuksien toteutumisesta. Se on meidän velvollisuutemme ja me tiedämme myös kuinka tärkeä SWIFT on muistakin syistä ja siksi täytyy asiaa ottaa käsittelyyn sisällöllisesti. Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja vielä marraskuussa eh, pääministeri Reinfeldille minä lähetin kirjeen. Hän oli silloinen neuvoston puheenjohtaja ja silloin pyysin, että päätöstä lykättäisiin jotta voitaisiin odottaa parlamentin päätöstä hyväksyntää Lissabonin mukaan. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut, vaan 30. marraskuuta neuvosto teki päätöksen asiasta ja SWIFT hyväksyttiin. 21.12. minä olen uudelleen lähestynyt, lähestynyt pääministeri Reinfeldtiä ja parlamentti odottaa kahta asiaa. Ensinnäkin pitäisi ottaa meidän asemamme huomioon tämän neuvottelumandaatin osalta ja meidän pitää saada täydellistä tietoa seuraavasta neuvottelukierroksesta. Samantyyppinen kirje lähti myöskin pääministeri Zapa Teerolle, joka tällä hetkellä no, johtaa neuvostoa. 21. tammikuuta ja sitten vielä 8. helmikuuta asia toistettiin. Minä myös kirjoitin äh, puheenjohtaja Barrosolle ja olin yhteydessä rouva Hillary Clintoniin ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen. Ja te tiedätte kaikki, mitä, mitä on siis tehty. Kaikki nämä asiakirjat ovat käytettävissänne. Ja minä olen toiminut siten, että koko ajan te olette pystyneet saamaan tietoa asiasta. Meidän täytyy saada tietoa, jotta voimme vastuullisesti tehdä päätöksiä. Ja tänään keskustelemme tästä tärkeästä asiasta juuri tältä pohjalta ja olen hyvin iloinen siitä, että komission ja neuvoston edustajat ovat täällä osallistumassa keskusteluumaan. Ja tässä keskustelussa heijastuu asiaintila. Menemme nyt sitten itse asiaan. Ja ensin on esittelijän puheenvuoro rouva Janine Hennis Blaschert. Now, um, let me start by saying that I too... Aivan ensin haluaisin sanoa, että minäkin tuen sellaista EUta, joka on vahva ja kykenee tekemään yhteistyötä läheisesti Yhdysvaltain kanssa ja pitää olla avoimia, oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä, jos haluamme keskustella siitä, miten terrorismia yhdessä Yhdysvaltain kanssa voidaan torjua, ottaen huomioon eh, kaupallisiin tarkoituksiin kerättyjen tietojen eh, lain täytäntöönpano käyttöä. Ja kyllähän tätä pitää jatkossakin käyttää terrorismia vastaan mutta on tehtävä selväksi, että Euroopan kansalaisten on voitava pystyä luottaa sekä tähän turvallisuuteen että tietojen suojaan. Neuvosto ei ole kykennyt tätä vahvistamaan. Tämä ehdotus välineeksi on nyt mennyt aika pitkälle siitä, miten meidän pitäisi toimia ja toimittaa näitä tietoja, eli tuomioistuimen määräyksellä. Mutta nyt meillä on käytössä hallinnollisia määräyksiä, jotka liittyvät miljoonien henkilöiden tietoihin, ottaen huomioon sen, minkä tyyppinen SWIFT on. Ei voida käyttää ainoastaan rajoitettua pyyntöä, vaan on annettava suurta tieto määrää eteenpäin, eikä muisteta aina oikeasuhtaisuus- ja tarpeellisuusperiaatteet, eikä tähän sitten voida ottaa valvontaperiaatteita mukaan. Kaikissa vaiheissa pitää tehdä selväksi, että parlamentti ei nyt halua ainoastaan passiivisesti kirjata muistiin, mitä komission neuvosto tekee, vaan tämä talo on aina saanut kuulla, että jos voitte vain odottaa, mutta me emme voi aina kuunnella lupauksia huomisesta, vaan tarvitsemme sitoumuksia nyt jo. Ja pallo oli nyt neuvostolla, tämän sanoin viime viikolla, mutta toistaiseksi se ei ole toiminut tämän mukaisesti. Neuvosto sanoo, että se haluaa vahvistaa sen, että eh, intimiteetti ja tiedot suojataan mahdollisimman hyvin, mutta ei kuitenkaan anta yksilöille oikeutta korjata tietojaan. Neuvosto sanoo, että se on samaa mieltä parlamentin huolista ja pyytää, että komissio päättäisi eh, neuvottelusuuntaviot, mutta miksi piiloutua komission taakse? Neuvostohan näistä neuvottelusuuntavista loppujen lopuksi päättää ja miksei niitä ole nyt jo toimitettu eteenpäin. Neuvosto sanoi, että se haluaa varmistaa sen, että järjestelmä voi jatkaa toimintaansa, mutta ei kuitenkaan huomioida sitä, että tällä tavoin EU eh, e antaa Yhdysvaltain tehtäväksi näiden eh, tietojen eh, käytön. Ja tässä ei ole vastavuoroisuutta. Muussa tapauksessa EU voisi saada Yhdysvaltain vastaavat tiedot käyttöönsä ja näin saataisiin lisää kapasiteettia. Neuvosto ei ole mitenkään sitoutunut voimassa olevan lainsäädännön toteuttamiseen, kuten se direktiivi, joka meillä on koskien eh, televiestintätietoja. Tämä push järjestelmä ei, siitä ei ole mitään hyötyä, jos bulkkitieto on Swiftin kautta todellakin toimitettu. Ja sen takia tässä ei ole oikeasuhtaisesti toimittu väliaikaisen sopimuksen mukaisesti. Neuvosto ei myöskään huomioi eurooppalaista eh, valvontaa eh, tietojen vaihdolle kertokaa minulle, neuvoston puheenjohtaja, miten voin sanoa 500 miljoonaa Euroopan kansalaiselle, että me luovumme näistä tärkeistä periaatteista ja varotoimista vain siksi, että emme pysty olemaan päättäväisiä, ettei neuvosto pysty eh, tässä kunnolla toimimaan. Kertokaapa minulle. E, e, pani Kiitoksia esittelijälle. Nyt neuvoston puolesta eh, puheenvuoro. Signore presidente. Herra puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin aloittaa puheenvuoroni tässä puhumalla hyvin selvästi erästä asiasta. Espanja hyvin selvästi ja tiukasti tuki alusta lähtien Lissabonin sopimusta. Ja se teki sen sitoutuneen ja vakuuttuneena siitä, että uusi sopimus toisi muun muassa toimielimiä Euroopassa lähemmäksi kansalaisia. Tämä on tavoite, jonka, sop, jonka sopimus antaa tehtävänä tälle parlamentille. Euroopan parlamenttinen osa, osallistuminen esimerkiksi oikeudenvapauden ja turvallisuuden alueen kehittämiseen on tärkeää ja tämän avulla yritetään lähentää kansalaisia toimielimiä toisiinsa. Haluaisin puheenvuoroni kautta vakuuttaa teille, että olemme sitoutuneita yhteistyöhön neuvoston ja parlamentin välillä. Ja Espanjan puheenjohtajavaltiona ö, uskoo tähän ja tämä uskonsa se perustaa Lissabonin sopimukseen ja sen tavoitteisiin. Neuvosto on parlamentin kanssa yhtä mieltä myös huolesta, jonka mukaisesti täytyy taata kaikkien Euroopan kansalaisten turvallisuus. Turvallisuus on takuu vapauksien ja oikeuksien toteuttamisesta. Tämä on tavoite, joka kuuluu yhteiseen taisteluumme terrorismia vastaan, minkälaista terrorismia vastaan tahansa, aivan niin kuin viime joulukuussa 17. päivä hyväksytty päätöslauselma täällä Euroopan parlamentissa sanoi. Siinä sanottiin, että Euroopan parlamentti on päättäväisesti pitänyt kiinni terrorismin torjunnasta ja on vakaasti vakuuttunut siitä, että täytyy löytää asianmukainen tasapaino turvallisuustoimien ja perusoikeuksien suojelun välillä. Voin olla vain yhtä mieltä tämän Euroopan parlamentin ilmaiseman näkemyksen kanssa. Ja toivon, että näissä puitteissa käyttäisiin, käytäisiin tätä keskustelua uusissa puitteissa, joissa harjoitetaan vilpitöntä toimielinten välistä yhteistyötä ja jaetaan samat huolet. Tämä huoli, joka ei ole mitenkään uusi, eli terrorismin torjunta, aina kunnioittaen suhteellisuusperiaatetta ja pidetään kiinni täydestä tehosta. Hyvä puhemies, kaikki tunnustavat sen, että kansainvälinen terrorismi asettaa uusia haasteita yhteiskunnillemme. Meillä on nyt käsissämme uudenlaista terrorismia. Se on äärimmäisen tappavaa, se on hyvin hajautetusti järjestäytynyttä ja se toimii globaalilla tasolla. Näin ollen terrorismia voidaan juuria vain kansainväliseltä tasolta lähtien. Siinä on hyvin hierarkisia ö, sisäisiä suhteita ja tämän vuoksi tähän voidaan puuttua vain hyvällä tiedon välityksellä. Terrorismin tappavuus on johtanut siihen, että yleisön suosimilla paikoilla täytyy toimia erittäin varovasti. Koordinaatio ja tiedonjako ovat sanoja, jotka, joihin voidaan tiivistää meidän strategiamme tämän valtaisen uhan edessä. Kaikki maat ovat ponnistelleet näin ollen vahvasti voidakseen paremmin koordinoida niin sisäisesti kuin ulkoisestikin toimijansa, jotta ne saisivat enemmän tietoa ja voisivat toimia yhdessä niiden kanssa, jotka käyvät tätä samaa taistoa terrorismia vastaan. Euroopan unionissakin on noussut aivan uudenlaisia tiedonvaihtokanavia, järjestöjä ja tahoja, joilla tehdään yhteistä tutkimusta. Ja tämä on se konteksti, jossa me nyt puhumme Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä tietojen vaihdosta. Tietojen vaihto ilman sopimusta on toiminut tähän mennessä jo vuosien ajan keskeytyksettä. Viime viikolla Libe-valiokunnassa useat parlamentin jäsenet kysyivät minulta tästä tietojen vaihdosta. Tämä oli aivan asianmukainen kysymys ja se on queer-tuomarin toisessa äh, kertomuksessa saanut vastauksensa. Ja siinähän sanottiin tuossa kertomuksessa, että vuonna 2009 TFTP-sopimus on ollut arvoltansa erittäin hyvä, koska sillä on voitu esimerkiksi saada luotua tällaisia terrorismin karttoja ja on voitu todentaa epäiltyjen henkilöllisyyksiä, maantieteellisesti löytää heidät ja on voitu myös näiden tietojen avulla tunnistaa uusia epäiltyjä ja estää mahdollisia terroristi-iskuja. Ei pelkästään vuonna 2009, vaan myös aikaisemminkin Yhdysvalloissa – Euroopassa ja kaikkialla maailmassa olemme toimineet yhdessä. Maaliskuussa 2008 Barcelonassa ja Madridissa, Lontoossa viime vuonna 11. maaliskuuta Madridissa 2004 tai pommi-iskut Balilla vuonna 2002. Nämä ovat vain esimerkkejä niistä tapahtumista, joihin tutkintatuomari viittaa tässä kertomuksessaan. Tietojenvaihto on tuonut hyviä tuloksia muassaan. Tietojenvaihdon avulla on voitu tutkia näitä iskuja, on voitu välttää iskuja, on pystytty myös iskujen jälkeen pidättämään terroristeja ja ennen kaikkea pidättämään heitä ennen näitä istuja, iskuja. Vaikka Swift-yritys jo vuonna 2007 päätti vaihtaa tietokantojansa, on aivan totta, että tämä päätös konkretisoitui vasta muutamia kuukausia sitten. Tämä johti siihen, että pöytäkirjoja täytyi tarkastella uudellaan. Pöytäkirjoja oli siihen asti käytetty, jotta voitaisiin vaihtaa näitä tietoja. Asioiden täytyy tapahtua hyvin nopeasti. Mandaatti hyväksyttiin kesällä 2009 ja tässä oli hieman epävarmuutta Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen kanssa. No, päätös on hyvin tunnettu. Tässä allekirjoitettiin väliaikainen yhdeksän kuukautta kestävä sopimus, sopimus, joka pitää nyt ratifioida, ratifioida täällä Euroopan parlamentissa. Tämä on siis väliaikainen yhdeksän kuukauden pituinen sopimus, jonka aikana tämän parlamentin ja neuvoston ja komission täytyy lähteä uudelleen neuvottelun tielle niin, että voidaan päästä yhteisymmärrykseen lopullisesta sopimuksesta. Tämä oli se päätös, joka tehtiin. Kenties ei ollut kaikista paras, mutta parlamentissa täytyy nyt tehdä erittäin selväksi se, että tämä sopimus, joka allekirjoittiin, josta tänä päivänä keskustellaan, se puoltaa paljon paremmin yksityisyyden suojaa kuin pöytäkirjat, jotka olivat voimassa ennen tätä väliaikaista sopimusta, koska tähän väliaikaiseen sopimukseen tuli vielä lisätakuita, muun muassa sellaisia, joita tämä Euroopan parlamentti ja sen esittelijä tämän päivässä mietinnössään on suositellut. Haluaisin korostaa tässä, että Espanja neuvoston puheenjohtajavaltiona on ottanut täysin huomioon Euroopan parlamentin hyväksymät päätöslauselmat. Puhemiehen toimittamat kirjeet, samoin kuin Rova Hennis Plashertin mietintö, josta äänestettiin valio, live-valiokunnassa 4. helmikuuta. Ne on otettu huomioon ja neuvosto antoi tästä nyt sitten oman kantansa, jonka haluaisin tässä nyt tiivisti esittää. Ensinnäkin neuvosto haluaa ottaa lopulliseen sopimukseen nämä vahvat takuut, joilla puututaan tietojen säilyttämiseen ja TFTPn tietojen käyttöön kansallisten viranomaisten ja kolmansien maiden taholta. Ja tietysti myös halutaan vahvistaa näitä takuita, joita nykyisessä sopimuksessa jo on, ja niiden täytyy lopullisessa sopimuksessa olla vielä voimakkaampina, ja niillä täytyy tiukasti valvoa ja rajoittaa tietojen lopullista käyttöä, tietojen hankintaa ja profiloinnin käyttämistä. Neuvosto vastauksena tähän uuteen, uuteen kontekstiin, joka syntyi Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen, päätti, että tässä neuvotellaan uusi toimielinten välinen sopimus, jotta voidaan helpottaa luottamuksellisten asioiden asiakirjojen saamista kansainvälisistä sopimuksista. Haluaisin nyt vielä tässä Euroopan parlamentille vahvistaa, että Espanjan puheenjohtajavaltiona on täysin sitoutunut Lissabonin sopimukseen ja perusoikeuskirjaan, ennen kaikkea sen artiklaan kahdeksan. Ja näin se ottaa huomioon tämän parlamentin esittämät oikeutetut huolet. Lopuksi puhemies toteaisin vielä, että tämä sitoumus, jonka minä tässä esitin, on mahdollinen. Yhdysvaltojen ulkoministerin välittämässä kirjeessä Yhdysvaltain hallitus on myös osoittanut haluavansa täyttää nämä takuut, joita tähän sopimukseen halutaan Euroopan parlamentin mukaankin on mahdollista, hyvät parlamentin jäsenet, että tämä hyväksymisprosessi, josta me tänään keskustelemme, on mahdollista, että sen osalta neuvosto ei kaikkea aivan hoitanut täydellisesti, mutta varmaan on myös se, että tässä prosessissa neuvosto on oppinut asioita ja neuvosto todella ottaa huomioon Euroopan parlamentin huolet tämän asian osalta. Sopimus, josta tänään keskustelemme, hyvät parlamentin jäsenet, on antanut oman panoksensa ja toivottavasti tulee edelleen antamaan oman panoksensa sille, että niin Euroopan kansalaisten kuin koko maailman turvallisuus on parantunut. Kiitos. Kiitoksia. Neuvoston puheenjohtaja. Muistutan teitä siitä, vaikka aikaisemminkin olen saman sanonut, että minä olen saanut kirjallisen vastauksen neuvostolta kirjeisiin ja olen edelleen lähettänyt ne poliittisille ryhmille. Ja neuvosto on kuullut meitä ja kiitoksia nyt vielä kerran näistä selvennyksistä, jotka annoitte asiaan koskien neuvoston kantaa. Euroopan komission puolelta puhuu nyt komissaari Cecilia Malmström. Kiitos oikein paljon, puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvä neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja. Haluaisin ensin kiittää teitä kaikkia siitä, että eilen annatte meille luottamuksenne ja äänestitte uuden komission puolesta. Tämä on oikein mielenkiintoinen ensimmäinen työpäivä, mutta olen mielelläni täällä keskustelemassa kanssanne tästä tärkeästä asiasta, terrorismin torjunnasta. Ja Yhdysvaltain kanssa ylläpidettävästä TFTP-ohjelmasta. Euroopan parlamentti on ollut hyvin kiinnostunut tähän asiaan. Tämä on selvää, sillä TFTP taas kerran muistetaan, mitä siitä, että tietojen yhteiskäyttö ja tietosuoja on samanaikaisesti oltava mahdollista ja suotava kansalaisten tietoja. Väliaikaisen sopimuksen tarkoituksena on, että noudatettaisiin syyskuun parlamentin päätöslauselman ehtoja. Me aiomme vielä parantaa tietosuojaosiota pitkän aikavälin sopimuksessa, erityisesti mitä tulee siihen, voidaanko saada tieto siitä, onko ihmisen oikeuksia kunnioitettu, ja sitten lisää takeita valituksia varten ja tietojen poiston osalta. Toinen Bruger selonteko tuli viime maanantaina teidän käyttöönne ja siitä käy ilmi, kuinka tärkeää TFTP on ollut terrorismin torjunnassa myös EUn sisällä selonteko vahvistaa sen, että TFTPtä on käytetty siihen, että henkilöitä on pidätetty ja sen jälkeen tuomittu terrorismista jäsenvaltiossamme. Selonteosta käy myös ilmi, että TFTP on hyödyllistä tietoa silloin, kun terrorismia torjutaan. Tästä on erityisiä esimerkkejä, neuvosto jo viittasi useampaan niistä. Me tiedämme, että terrorismi on uhkana jossain ensivaltiossa yhä suuri kuin aikaisemminkin. Ja tämä pohjalta voidaan ymmärtää, että jos väliaikaiselle sopimukselle tulee ongelmia tämmöisen suuri vaara. Jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet selväksi, että halutaan TFTPn jatkuvan, sillä siitä on ollut aikaisemmin hyötyä ja näin jatkossakin. Ne ovat sanoneet, että TFTPstä saadaan luotettavaa tietoa tunnetuista terroristeista ja epäilystä terroristeista ja tämä on tärkeää, jotta voidaan pyrkiä toimimaan al pohjaisen pohjoista terveisiä vastaan. Tästä sopimuksesta ei ole hyötyä ainoastaan Yhdysvalloille, vaan myös meille molemmille. Sitten on puhuttu paljon tietosuojan tasosta väliaikaisessa sopimuksessa. Tämä on tietysti suuri huolenaihe. Suurin osa teistä varmasti on jo tarkkaan tutkinut väliaikaisen sopimukseen. Tähän teitä kehottaisin. Voitte havaita, että siellä on yksityiskohtaisia sitovia velvoitteita sille, miten Yhdysvaltain valtiovarainministeriö näitä tietoja voi käyttää. Niihin kuuluu muun muassa selvä rajoitus tietojen käytön tarkoituksille, ainoastaan jos halutaan panna syytteeseen terroristeja, missään tapauksessa ei voida tehdä etsintöjä tietojen, koko tieto kokonaisuudessa, vaan ainoastaan silloin, kun on selviä epäilyksiä. Nämä ovat siis anonyymiä tietoja. Ainoastaan jos tiedetään, että joku henkilö on tai häntä epäillään ter- perustellusti terroristiksi, niin sitten häntä koskevia tietoja voidaan saada. Viiden vuoden kuluessa on poistettava nämä tiedot. Tämä on samoin kuin Yhdysvaltain eh, e EUn säilyttämislainsäädännössä ja sopimuksessa mainitaan myös tarkastelumahdollisuudet, johon meidän tietosuojaviranomaisemme viranomaisemme me osallistuvat ja varmistetaan, että tietosuoja toteutuu. Sopimuksen pohjalta ei anta kaikkia SWIFT-tietoja Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle. Voin vakuuttaa, että ainoastaan murto-osa siitä menee valiokaisen sopimuksen mukaan heille eikä se mitenkään vaikuta tietosuojaviranomaisen toimivaltaan, eikä siihen, miten SWIFT voi Euroopassa toimia tai rahoituslaitoksissa. Jos emme saa hyväksyntää, niin sitten valiokunnan sopimus ei jatku, eivätkä sen sisältämät varotoimet. Jos kahden välisin sopimus Yhdysvallat saavat näitä tietoja vaikkapa Alankomaiden kanssa tehtävällä sopimuksella, niin sitten enää näitä varokeinoja ei ole olemassa ja menee aika pitkään ennen kuin saadaan vaihtoehtoinen järjestelmä voimaan. Jos hyväksyntää ei saada, niin vaarana on, että saadaan tietosuoja ja turvallisuusaukko aikaiseksi. Ja sitten lopuksi sanoisin, että väliaikainen sopimus on ainoastaan väliaikainen, se ehkä ole maailman paras sopimus, ja sitä voidaan ja tullaan parantamaan. Komissio eh, saa juuri loppuun laadittua suuntaviivat neuvotteluille pitkäaikaista sopimusta varten. Ja kohta tämä on valmiina ja minä voin vakuuttaa teille, että parlamentin huolet huomioidaan. Pyritään selvästi suojaamaan yksityisyys ja henkilötiedot Euroopan parlamentti saa kaikissa vaiheissa tietoa tästä menettelystä. Toivottavasti, hyvä puhemies, näin vastasin joihinkin kysymyksistänne. E, dziękujemy pani komisarz za te wyjaśnienia. Rzeczywiście Kiitoksia komissaarille tästä e, hyvin laajasta e, selvityksestä. Meillä on nyt neuvoston ja komission kanta tiedossa. Ja mitä tulee sitten meidän odotuksiimme tulevasta mandaatista, sitten on vielä tärkeä seikka tässä mukana. Me olemme itse vastuussa Euroopan lainsäädännöstä osaltamme. Ja tämä koskee myös kansainvälisiä sopimuksia liittyen samalla SWIFT-sopimukseen. Ja tällä tavalla me lähetämme signaalin ulospäin. Ja tilannehan on Lissabonin ratifioinnin jälkeen muuttunut totaalisesti. Nämä uusimmat signaalit, jotka Amerikan hallitukselta tulevat, ovat sellaisia, että tämä tieto on saavuttanut myös amerikkalaiset meidän kansalaisimme ovat valinneet parlamentin ja meidän tehtävämme on suojella kansalaisoikeuksia, sillä on perustavanlaatuinen merkitys. Ja nyt sitten ryhdymme kuuntelemaan poliittisten ryhmien näkemyksiä Strasser EPPstä puolitoista minuuttia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi minä haluaisin onnitella teitä komissiossa ensimmäisestä työpäivästänne ja lupaamme yhteistyötä. No, tässä keskustelun alussa haluaisin todeta, että me haluamme hyvän kumppanuuden amerikkalaisten kanssa, erityisesti mitä tulee terrorismin vastaiseen taisteluun. Ja toiseksi haluaisin todeta, että me haluamme turvata kansalaisten turvallisuuden ja me myös suojelemme tietosuojaa ja kansalaisten perusoikeuksia. Tähän olemme sitoutuneet. Syyskuun puolesta välistä asti on ollut suuntaviivat neuvotteluille ja meidän kantamme on ollut tiedossa. Ja te tiedätte, jos sallitte, rouva komissaari, että me pidämme eh, itseämme vastuullisena siitä, että lait eh, ovat sellaisia, että me olemme niihin myös osallistuneet. Meidän täytyy muistaa ensinnäkin, että se tapa, jolla teksti on syntynyt, sitä emme voi hyväksyä. Ja toiseksi haluaisin sanoa, että kun neuvosto sanoo, että parlamentin kanta on otettu huomioon, niin se ei pidä paikkaansa. Ja nämä ovat ne pääsyyt, miksi me olemme sanoneet, että tätä emme voi hyväksyä. On myös pidettävä kiinni siitä, että Amerikan ulkoministeri ei ole puhunut niistä tiedoista, joita parlamentilta on tullut. Neuvosto on antanut rohkaisevia merkkejä, mutta ei kuitenkaan ole mitään takuita siitä, että kaikki tieto on tullut huomioon otetuksi. Me haluamme hyvän sopimuksen ja me olemme sen puolesta, että me menemme eteenpäin sitten, kun me tiedämme, että sopimus on hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Pyydän, että pysytte aikarajoissa. We have our limits. I'm sorry. Um, e, pan przewodniczący Martin Schulz, bardzo proszę, socjaliści i demokraatit. Martin e, Schulz. Kiitoksia puhemies. Jonathan Swift, irlantilainen kirjailija. E, Gulliverin matkat, hän on sanonut, kirjassaan, että e, e, tässä on samanlainen tilanne. SWIFT on kääpiöiden maahan menossa, mutta olikin sitten saapunut jättiläisten maahan. Ja minusta tuntuu, että tässä nyt sitten ei ole mitään diplomatiaa ollut. Ja näinhän on tässä parlamentin kanssakin käynyt ja parlamentti on pidetty kääpiönä ja se on ollut virhe. Haluaisin ensin komissaari Malmströmiä eh, eh, onnitella. Ja tässä paikkanne on vaihtunut, mutta tämä ei ole mikään amerikkalaisten teko, vaan täällä on eurooppalaista politiikkaa. Ja tällä tavalla ei parlamenttia voida käsitellä. Ei voida hyväksyä näin puutteellista sopimusta. Tässä on tällainen turvallisuusideologia takana, joka on USAsta peräisin, mutta se ei ole perusoikeuksien suojelun linjalla oleva sopimus sillä tavalla, kuin me tällä mantereella toimimme se, että suuria tietomääriä siirretään ilman tarkennuksia, ilman että yksittäistapauksia konkreettisesti määritellään, se on täysin sitä vastaan, mitä me olemme tietosuoja-asioista säätäneet, paitsi täällä parlamentissa, myös kansallisissa parlamenteissa. Tietosuojan liittyvät suuret ongelmat ovat olleet, olleet esillä. Ja kun tietoja tallennetaan, kuka antaa niitä eteenpäin ja kenelle? ja miten voin tietää, mitä tiedoilleni tapahtuu, jos ne annetaan eteenpäin? Ovatko ne oikeita tietoja? Miten voin oikeudellisesti suojautua siltä, että vääriä tietoja e, välitetään kolmannelle osapuolelle? Miten, miten tietoni sitten tuhotaan, jos ne on tallennettu? E, USAn sääntöjen mukaan siellä voidaan 90 vuotta näitä tallentaa. No en tiedä, että olenko, elänkö niin kauan, että olen 90 vuotta, elänkö niin kauan, mutta siihen asti tietoja voidaan tallentaa. Ja tässä on niitä puutteita, joita sopimuksessa on. Neuvoston puheenjohtaja, minun täytyy sanoa teille, että sopimus on huono. Me emme voi hyväksyä sitä. Ja jos me sen torjumme, niin silloin teille jää tehtäväksi neuvotella uusi sopimus amerikkalaisten kanssa, joka ottaa turvallisuusaspektit huomioon. Meidän täytyy huolehtia kansalaisten perusturvasta ja nyt täytyy jonkinlainen kompromissi löytää ja se edellyttää uusia neuvotteluja ja tällä hetkellä en tässä muodossa tätä sopimusta voi suositella hyväksyttäväksi. Kiitos. E, Kiitoksia. Sophie in Felte ryhmästä. Thank you, chair, and welcome to my Kiitoksia, hyvä puhemies, ja tervetuloa entiselle kollegalleni ja hyvälle ystävälleni Cecilia Malmströmille. On ilo nähdä sinut täällä Tämä on ensimmäinen avainpäätös nyt Euroopan parlamentille Lissabonin antamien toimivaltuuksien jälkeen. Ja meidän täytyy pitää päämme tässä selvänä. Kansalaiset odottavat meiltä hyviä päätöksiä, joihin ei ulkoisesti meitä painostetta, eikä käytetä vääriä pelotteita. Me tiedämme, että tietoja Yhdysvallat voi saada meiltä edelleen ilman mitään riitaa eikäpä unohdeta sitäkään, että jäsenvaltiotkaan eivät ole yksimielisiä tämän sopimuksen suhteen. Me voimme antaa hyväksyntämme vain sellaiselle sopimukselle, joka niin sisällöltään kuin menettelyltäänkin on demokratian mukainen. Tässä ei ole kysymys transatlanttisista suhteista, vaan Euroopan kansalaisista, joilla on oikeus asianmukaisiin demokraattisiin avoimiin menettelyihin. Neuvoston tämänastiset vastaukset eivät ole todellakaan olleet riittäviä ja Euroopan kansalaisten demokraattisia oikeuksia ei voi myydä mukavilla lupauksilla matkoista Yhdysvaltoihin. Neuvostolla on ollut lukemattomia mahdollisuuksia vuodesta 2007 lähtien käsitellä tätä asianmukaisesti ja turvata samalla niin turvallisuus kuin yksityisyyden suoja käyttämällä tässä myös demokraattista valvontavaltaa kansallisten parlamenttien ja Lissabonin jälkeen Euroopan parlamentin osalta. Mutta Euroopan parlamentti ei voi tehdä päätöstä, jos ei se saa kaikkia tarpeellisia asiakirjoja ja päätöksiä. Kansalaisten äänestäjien täytyy tiedä, että, tietää, että me pohdimme näitä asioita hyvin vakavasti, emmekä ole pelkkä kumileimasin. Lopuksi kollegat sanoisin, että Euroopan parlamentti on vuosien ajan hyvin selvästi tuonut esille huolensa ja pelkonsa. Ja sen sijaan, että neuvosto antaa meille jälleen epämääräisiä lupauksia, sen täytyisi antaa meille vaatimamme tiedot ja oikeudellisen yksikön neuvot niin, että me voimme todella toimia. Enkä usko, että tässä mikään toinen kertomus on tarpeen. Jos parlamentti parlamentilta haluat, halutaan hyväksyntä, niin tämä, tähän neuvoston täytyy vastata myöntymällä meidän vaatimuksiimme. Sitten vihreiden puheenvuoro. Ensin alkuhuomautus näistä asiantuntijoista, jotka liittyvät USAhan. Kaksi keskustelua olen kaksi kertaa olen heidän kanssaan keskustellut, eivätkä he ole mitenkään antaneet ymmärtää, että Eurooppa olisi jonkinlainen kääpiö. Olen hyvin paljon oppinut näissä tilanteissa ja sitten on ollut puhetta siitä, minkälainen on perusoikeuksien turva Euroopassa ja Amerikassa. Amerikkalaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä siitä, että dialogi on näin pitkälle mennyt. Minkälaisia tehtäviä meillä on? Mitkä ovat ne tehtävät ja velvollisuudet meillä eurooppalaisten edessä ovat? kun on kysymys sopimuksesta, joka turvaa meitä terrorismilta, mutta sen lisäksi suojaa meidän perusoikeuksiamme. On todella noloa, että ihmisten täytyy tulla meille ulkopuolelta kertomaan, miten, miten asiat ovat, koska tähän astihan laajaa keskustelua ei ole käyty. Esittelijä on hyvin selvästi täällä todennut, millä aloilla perusoikeudet ovat, on, ovat tulleet loukatuiksi Euroopassa. Oikeudellisen näkökannan puolesta ja poliittisesti katsoen on ongelmallisia alueita. Terrorismin määritelmä on USAssa ja Euroopassa täysin erilainen. Ja se on myös sellainen ongelma, joka liittyy tähän sopimukseen. Edustajat eh, täällä parlamentissa ovat eh, oikeudellisesti vastuussa kansalaisille, koska meidän täytyy puolustaa heidän oikeuksiaan. Meidän ei pidä hyväksyä sellaista sopimusta, joista monet herra Weber, Schulz ja muut, jotka ovat julkisuudessa monen kertaan todenneet, että tämä loukkaa perusoikeuksia. Meillä on keskustelussa tullut tämä esille ja meillä ei ole varaa sitä eh, suorittaa tällä tavalla. Me voisimme, meille olisi voitu antaa mahdollisuus toimia tarpeellisella aikataululla. Nyt meitä kiiruhdetaan. Me haluamme tasavertaisen neuvotteluaseman amerikkalaisten kanssa. Me tarvitsemme enemmän kansalaisoikeuksia sekä Euroopassa että USAssa. E, Kiitoksia. Rova Harms, sitten Timothy Kirkhope. Puhemies ja puheenjohtajat, kollegojen tavoin minua on todella harmistuttanut se, että parlamenttia ei ole kunnolla kuultu. Ei parlamenttia voi kuulla ja pyytää sieltä hyväksyntää jälkipäin tietosuojan vastavuoroisuus, sen pitää olla täysin suojattua ja se, miten tämä neuvottelu on hoidettu, se ei saa koskaan toistua, mutta ainakin Yhdysvaltain viranomaiset ovat vakuuttaneet minut siitä, että on olemassa monen tasoisia oikeudellisia takeita tällä väliaikaisella sopimuksella tehtyä siis. Eli se, miten huonosti tämä on neuvoteltu, ei saa vaarantaa Euroopan turvallisuutta. Me saamme nyt neuvostolta paljon vakuutuksia ja myös komissiolta en vielä voi päätellä, onko tämä kaikkien meidän vaatimustemme mukaista. Tästä syystä puhemies nyt tarvitsemme jonkun verran aikaa ennen kuin jatkamme tämän tärkeän asian lisäkäsittelyä. Pan przewodniczący Lothar Biski Kiitoksia, herra Lothar Biski, GUE NGL. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das SWIFT-Abkommen. Hyvät kollegat, SWIFT sopimus neuvoteltiin eh, sillä tavalla, että se pantiin täytäntöön vähän ennen Lissabonin sopimusta ilman, että parlamentti oli osallisena. On kysymyksessä sisältö tässä on isoveljen pikkusisko tilanne. Rova Clinton uskoo, että hän voi meille parlamenttina eh, puhua sellaisia asioita, joita meidän omat hallituksemme eivät ole sanoneet. Tämähän on periaatteessa väärin, jos terrorismi tällä tavalla yhdistetään tietokantoihin. Tässä kävellään ihmisten yli, koska tässä kymmeniä vuosia tallennetaan henkilötietoja ja myöskin tämä sopimuksen kestoaika tietojen tallentamisen osalta on, on pitkä, eikä, tällä, eikä tässä ole valitusoikeuttakaan ihmisille. Tällä tavalla kansalaiset alennetaan epäilyksen alaisiksi. Tällä tavalla voidaan vaki, vakoilla toisten valtioiden kansalaisia. Sitten Saksan esimerkki, Deutsche Bahn Telekom ja muut yritykset ovat olleet häpeissään siitä, että tietoa työntekijöistä on kerätty. Ja sitten on näitä tietoja myyty eteenpäin. Ja minun mielestäni me olemme sellaisessa tilanteessa, että parlamentin täytyy nyt toimia. Miksi Google, Googlen pitäisi saada tietoja? Terrorismia vastaan on taisteltava erityisesti sen syitä, mutta ei sillä tavalla, että siitä maksetaan perusoikeuksilla. Me olemme puhuneet EUsta arvoyhteisönä ja yksi näistä arvoista on sellainen, että näyttää, että me sen antaisimme noin vain nyt pois. Ja täl, tätä ryhmämme ei voi hyväksyä. Dziękuję bardzo e, za wypowiedź w imieniu grup politycznych. Teraz przechodzimy do innych pisanych mówców. Pan e, Simon Busitil, minuta 30, bardzo Sitten herra Busutil. Hanna Milacara, nishtiqna Milacara, il Partit Popolari. Kiitoksia, hyvä puhemies Haluaisin tässä esittää selvästi, että EPP puoltaa tätä sopimusta ja SWIFT-sopimusta ja me äänestämme huomenna puolesta. Selitän nyt miksi. Puolamme tätä sen vuoksi, että ennen kaikkea tässä pidämme mielessämme nyt kansalaistemme turvallisuuden. Kansalaisten turvallisuus on paremmassa jamassa sen jälkeen, kun tämä sopimus on hyväksytty. Tätä en esitä pelkästään minä, vaan myös asiantuntijat, jotka ovat todella tutkineet turvallisuuskysymystä niiden kannalta, joita me edustamme täällä. Euroopan ja kansalaistemme turvallisuus tulee olemaan paremmissa käsissä, kiitos tämän sopimuksen. Samoin Yhdysvaltojen turvallisuus. En ole yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että neuvosto ei ole toiminut tässä oikein. Ja haluaisin myös viitata kahteen kertomukseen, jotka meille lähetettiin neuvoston taholta viime viikolta. Ymmärrän kollegojen huolet yksityisyyden suojan osalta, mutta meidän täytyy muistaa, että tämä sopimus on väliaikainen siirtymävaiheen sopimus. Se on sopimus, joka mahdollistaa sen, että me voimme tällä välin työstää pysyvää sopimusta. Puhemies, te mainitsitte myös turvallisuuden. Ja minä todella vetoaisin kollegoihin, että käyttäisimme uusia toimivaltuuksia, me uusia vastuitamme niin, että me voimme kohdata Euroopan unionin 500 miljoonaa kansalaista ja sanoa heille, että kyllä, me haluamme turvata teidän turvallisen elämänne. Olisi hyvä, jos huomenna olisimme yhtenäisempiä äänestyksen takana, tai muuten haluaisin esittää äänestyksen siirtämistä. Uh, Claude Morris, yksi minuutti. Niin, mekin sosialistissa ja demokraatissa haluamme puolustaa Euroopan kansalaisia ja torjua terrorismia siitä syystä, kuten johtamme sanoi, aiomme puolta huomenna ei äänesty äänestystä, jotta voimme varmistaa sen, että Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen ensimmäistä kertaa menettelyssä äänestämme näin. Tämä tässä on kyse nyt siitä, onko tällainen huonosti laadittu sopimus turvallisuuden ja terrorismin torjunnan puoltava, puolustava asia. Ja koska minäkin olen ollut asianajaja ja muistan, että Benjamin Franklin kerran sanoi, että se, joka ensisijalla asettaa turvallisuuden näin pitkälle ennen vapautta, ei ansaitse kumpaakaan. Siksi on selvää, että kansalliset tarvitsevat hyvän sopimuksen. On selvää, että totta, että Korepirissä neuvosto otti esille kaikki ne aiheet, jotka mielestämme olivat tärkeitä myös Rova Clinton kirjeessään myönsi, että parlamentti oli oikeassa, mutta kumpikaan näistä asiakirjoista ei mennyt sen pidemmälle, eikä kannattu mitään ehdotusta ratkaisuksi, ja siksi meidän mielestämme ei äänestys painostaa siihen suuntaan, että saamme koko parlamentin kannalta paremman sopimuksen. Siksi meidän ryhmä nyt vetoaa koko parlamentin, ei ainoastaan meidän ryhmämme, että kaikki antaisivat tukensa esittelijälle ei tässä kukaan ole moraalisti muita oikeammassa. Me haluamme todellakin paremman sopimuksen, että voidaan torjua terrorismia. Tätä me sosiaalidemokraatit tänä iltana ryhmässämme suositamme. Pan Augustin Dias de Mera Garcia. Kiitoksia. Dias de Mera. Puhemies, minä vastustan näitä menettelyjä ja aikarajoja, joita on käytetty tämän asian osalta, jota tänään keski, kes, käsittelemme. Euroopan parlamentin rooli on sopi, Lissabonin sopimuksen mukaisesti tässä tähdellinen. Suurin ö, vahinko, jota yhteiskunta voi tehdä terrorismilla, on katkaista se rahoitusvirta. Ja tämän vuoksi meidän täytyy nyt kiireellisesti neuvotella tästä lopullisesta sopimuksesta. SWIFT ja TFTP ovat osoittaneet hyödyllisyytensä terroristin toimien rahoituksen vähentämisessä Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Minkä äh, asian minkä tiedon tässä täytyy olla äh, tärkeimmässä asemassa, tuomarin vai äh, valvojien? Tässä meidän täytyy keskustella ja löytää ratkaisun. Tässä väliaikaisessa sopimuksessa sanotaan, että tietoja käsitellään vain terrorismin tai sen rahoituksen estämiseksi. Annetusta tiedoista ei tehdä kopioita eikä tässä luoda yhteyksiä eri tietokantojen välillä. Minä luotan Yhdysvaltojen hallitukseen ja siihen suuren demokratian, joka sitä oikeuttaa. Meillä on oikeus vahvistaa yhteyksiä Yhdysvaltoihin, koska se on meidän luotettava kumppanimme. Ja minä todella toivon, että Euroopan parlamentti tässä nyt hyödyntää omaa toimivaltuuttansa ja että Clinton myös tulevaisuudessa ottaa tämän huomioon. Neuvosto ja komissio jo tietävät, mikä tässä nyt on edessä ja siihen ajaa meitä myös toimielinten välinen sopimus. E, pan Stavros Lambrinidis, jedna... Kiitos ja sitten Stavros Lambrinidis. Puhemies, neuvostolta tuleva yksinkertainen kirje, joka sanoo, että neuvottelusuunta viivat sisältävät kaikki parlamentin huolet, neuvottelut alkavat saman tien Yhdysvaltain kanssa, eikä joskus tulevaisuudessa. Ja jos sanottaisiin, että parlamentti on täysin mukana neuvotteluissa, tämä olisi ehkä riittänyt, eikä tämä olisi ollut niin vaikeaa jotta olisi huomioitu parlamentin huolet siitä, miten se on jätetty huomiota menneisyydessä. Mutta tämän ehtisitte vielä tänäänkin tekemään tiedon bulkitoimitukset eivät ole ongelma. Sinne menee ainoastaan osa tiedoista. Swiftin osalta näin ei kuitenkaan osa. Yhdysvaltain osalta näin ei ole sanottu, että olisi. Ei ole mitään todisteita tästä. Tässä on vain se, mitä sanoitte. Te sanoitte, että suunnitelmat ovat melkein valmiin, mutta missä ne ovat? Ottan huomioon, kuinka paljon paineita tällä hetkellä on. Miksi te voi kertoa meille tarkalleen, miltä osin olet samaa mieltä parlamentin kanssa ja miltä osin eri mieltä, ette vain puhuisi näin yleisellä tasolla. Puhemies, nyt on oikein tärkeää äh, torjua terrorismia yhdessä Yhdysvaltain kanssa ja siksi kehotan Yhdysvaltoja ja neuvostoa tekemään hyvin läheistä yhteistyötä meidän kanssamme huomisen äänestyksen jälkeen. Ei mitään kahdenvälisiä sopimuksia eikä edes lähdetä uneksimaan siitä, että solidaarisuudesta luovuttaisiin, vaan pitää huomioida perusoikeudet ja solidaarisuus. I would like to ask you, colleagues, not to, not... Kiitos kollegat, pyytäisin, että te puhuisi liian pitkään. Siellä on sininen kortti. Edustaja Semke. ja chciałem bardzo podziękować, ale ja się zgłaszałem do o, dziękuję. punktu catch the eye. To proszę, well, dziękuję catch the eye with... Kiitoksia, kiitoksia, että sain puheenvuoron. Mutta itse asiassa minä kyllä halusin puhua tässä menettelyssä ilman puhujalistaa. Sipel. Edustaja Birgit Sipel, puolitoista Kiitoksia puhemies. Viime viikkoina olemme paljon puhuneet Swiftistä ja kuka tahansa seurasi näitä keskusteluja voisi kuvitella, että jos Swiftia ei olisi olemassa, niin koko maailma romahtaisi ja transatlanttiset suhteet hajoaisivat totaalisesti, jos Swiftia ei olisi, emmekä pystyisi torjumaan terrorismia. No, tämä nythän on aivan naurettava. Se ei todellakaan ole totta. Neuvosto ei yritä tässä mitään välttämätöntä välinettä pelastaa, vaan se vain yrittää pelastaa kasvonsa. SWIFT voi olla yksi tekijä terrorismin torjunnassa. Joulukuun 25. päivän epäonnistunut isku osoittaa, että ongelmana ei ole tiedon puute, vaan tiedon asianmukainen hallinnointi ja sen asianmukainen käsittely. Tämä sopimus on ihan pelkkää roskaa sen sijaan, että se antoisi, antaisi hyvät välineet toiminnalle, niin tässä vain joka kuukausi toimitetaan tietoja Yhdysvaltoihin, kansalaisvapauksia loukataan ja oikeusvaltioperiaatetta loukataan. Jos Yhdysvallat sanoo ja neuvosto oli kyllä todellakin siinä asemassa, että se, jos jos se voisi tähän todella vastata nyt, niin eihän tässä ole mitään ongelmaa. Kyllä kansalaisten ongelmat täytyy ja huolet täytyy ottaa huomioon. Me haluamme uudet neuvottelut, jotka johtavat hyvään sopimukseen. Sopimus tulee olemaan silloin hyvä väline terrorismin torjunnassa. Kiitos Juan López Aguilar. Kiitos puhemies. Lissabonin sopimus on aloittanut uuden aikakauden tälle parlamentille, mutta näin myös komissiota ja neuvostoa koskien neuvoston edustaja huomioi sen, että parlamenttia on kuunneltava ja sen pyynnöt on otettava myös huomioon. Ja sitten pitää huomioida, että neuvotteluja ei ole tehty tarpeeksi hyvin, mutta erityisesti tässä mentiin nyt sellaisen tilanteeseen, että unohtuu, että pitäisi mahdollisimman nopeasti huomioida kaikki ne vaatimukset, jotka mietinnöstä löytyvät. Eli halutaan takeet, että voidaan tehdä valituksia ja muuttaa tietoja tai poistaa henkilötietoja. Tarvitaan siis uudenlainen tasapaino yksityisyyden ja kansalaisten vapauden ja toisaalta turvallisuuden välille. Mehän edustamme sitä täällä parlamentissa. Olipa tässä nyt tulos mikä hyvänsä. Hyvä ministeri, parlamentti toivoo, että te mahdollisimman nopeasti ryhdytte näihin neuvotteluihin, niin toteutatte Lissabonin sopimusta, perusoikeuskirjaa ja myös sitä, että me edustamme, huomitte sen, että me edustamme 500 miljoonaa henkilöä, joilla on nämä oikeudet. Kiitos oikein paljon. Sitten puheenvuorot puhelistan ulkopuolelta. Boss, yksi minuutti. Recht herzlichen Dank. Ohne einen effektiven und zügigen Kiitoksia, hyvä puhemies. Jos meillä ei ole nopeaa tietojen vaihtoa, niin täinä, näinä päivinä meillä ei myöskään ole turvallisuutta ja tehtävänä mehän on suojella kansalaisia terroristi-iskuja vastaan. Tämän vuoksi meidän täytyy löytää tässä oikea tasapaino. Yhtäältä meillä on turvallisuusongelmat, toisaalta yksityisyyden suojakysymykset. Millaista tasapainoa tässä sopimuksessa sitten pitäisi olla, sopimuksessa, josta tänä päivänä puhumme täällä parlamentissa? Kysymys on erittäin tärkeä. Ja se, millä tavalla neuvosto on nyt hoitanut tätä kokonaisuutta, ei ole hyväksyttävä. Olisi aivan ö, asianmukaista nyt toimittaa tietoja tässä esittelijälle. Me yritämme saada parlamentissa kannallemme enemmistö sukea. Meillä on ö, FTP TFTP-sopimus, SWIFT, yksityishenkilöiden tiedon kerääminen, mutta meillä ei ole mitään sataprosenttista sopimusta tässä. Mikä tahansa ehdotettu sopimus, kyllä se on tärkeä, mutta minun mielestäni olisi paljon parempi, jos me siirtäisimme tämän asian käsittelyä myöhemmäksi. Discussion. Niin, kollegat, tämä keskustelu on hyvin tärkeä. En haluaisi siis teitä häiritä, mutta kaikki täällä puhuvat noin puoli minuuttia liian pitkään, mutta älkää unohtako, täällä on 11 ihmistä puhelistalla. Jos te puhutte noin pitkään, niin en pysty antamaan muille puheenvuoroa. Seuraavana edustaja Lichtfried. Lightfried. Lightfried. Dank, Herr Kiitoksia puhemies. Kukaan ei epäile sitä, että olemme tosissamme kamppailussa – Tietenkin oikeusvaltiokysymyksissä on aina kysymys siitä, että mitä tehdään ja kuinka tehdään. Tämä kysymys on aika yksinkertainen vastata tässä vaiheessa. Ei sillä tavalla, että puoli 500 mm, miljoonaa ihmistä asetetaan epäilyksen alaiseksi ja sillä tavalla, että oikeusturva ei heille taataan. Eikä voida toimia niin, että e, tällä tavalla kävellä demokraattisten sääntöjen yli. Nyt Ruotsin neuvoston ylimielisellä, Ruotsin kauden ylimielisellä neuvoston toiminnalla tällainen tilanne on syntynyt ja siksi emme voi tätä sopimusta hyväksyä. E, Kiitoksia. Sitten herra Schlüter, yksi minuutti. Och jag vill säga att ingenting står ei mitään terrorismia tällaisella ehdotuksella saada pysäytettyä. Oli aivan selvää, että mitään hän ei ole tapahtunut mitään. Tässä olisi vain tullut vaikeuksia selvittää asioita. Tällaisella sopimuksella turvallisuus vain vähenee, aivan kuten kaikki muutkin valvontalait, joita internetissä on, niin nehän vain vähentävät turvallisuutta. Jos meillä on täydellinen valvonta päällä, niin ihmiset tulevat luistamaan sen alta pakoon. Tällainen on siis netissä jo totta ja nyt tämä on jo pankkisektorillekin tulossa. Erittäin huono sopimus. Minä vaadin, että tämä, eh, nämä antiterrorismilait tutkitaan tarkkaan, mitä nämä vaikuttavat vapauteen ja turvallisuuteen. Ja minun täytyy oikein miettiä, että kannattaako antiterrorismin lakien puolesta enää äänestää panu. Pan Bradbourne, jedna minuta. Bradbourne, yksi No, resign. E, pan Koch. Herra Koch. nächsten Thema. Zum nächsten Thema wollte ich mich melden. Dankeschön. Minä halusin puhua seuraavasta aiheesta. E, pan Zemke. chciał uwagę zwrócić na następujące dwie moim zdaniem ważne sprawy. Niin, kaksi asiaa pitäisi täällä ottaa huomioon. Ei ole mitään epäilystä siitä, että terrorismia vastaan pitää taistella. Kuitenkin keskustelu käydään siitä, että miten se tehdään, minkälaisia sopimuksia USA kanssa allekirjoitetaan. Minulla olisi kaksi kysymystä jotka koskevat seuraavia asioita. Ensinnäkin tämä sopimus on hyvin yksipuolinen. Se on yksipuolinen sopimus. Olemmeko ajatelleet sitä, että tällaiset palvelut tai instanssit Euroopassa saisivat vastaavia tietoja USAsta, jos mekin haluamme taistella terrorismia vastaan. Ja toinen asia on se, että pääasiallisesti olemme pidättyväisiä sen suhteen, että kaikki rahoitustiedot tällä tavalla toimitettaisiin eteenpäin. Pitäisi olla kysymys vain epäiltyjen tiedoista, ei kaikkien. neuvosto on hyvin myöhään Eh, kertonut kantansa parlamentille, se ei ole sopivaa. Toisaalta sitten oli, oli iloinen yllätys se, että yhteistyö amerikkalaisten viranomaisten ja parlamentin välillä, että sitä oli. Toivon, että tällainen jatkuu tulevaisuudessakin. Me toivomme, että yhtä suurta kiinnostusta Yhdysvaltain puolelta olisi visa waiver ohjelman kohdalla myöskin. Tähän USA vaati edelleen viisumeita eräältä Euroopan kansalaisilta. Tiedonvaihto SWIFT-järjestelmässä on tärkeä terrorismivastaisessa taistelussa, eikä pitäisi käydä niin, että neuvottelut nyt katkaistaan, kun voisimme saada pitkäaikaisen sopimuksen. Äh, herzlichen Dank fürs Kiitoksia. Eräitä toteamuksia. Tänään neuvosto on myöntänyt, että neuvottelutulos ehkä ei ole aivan optimaalinen. Siihen meidän pitäisi tarttua ja tehdä siitä parempi. Sen jälkeen on niin, että emme me voi hyväksyä tätä lykkäystä, koska siihen ei liity mitään ehtoja, koska käy niin, että seuraavan kerran täysistunnossa on sama tilanne edessä, mikä ei ole muuttunut. Se, että luvataan, että ensi kerralla tulee parempi tulos ilman parlamenttia, niin kyllä tämä nyt jo riittää. Kyllähän nyt jo tämä luvattiin meille, eikä se ollenkaan toteutunut, vaikka nyt luvataan jälleen samaa. Ei tämä lykkäys auta. Tässä auttaa vain se, että selvät signaalit lähetetään. Turvallisuusaukot, joista puhutaan, niin uhataan sillä, että jos ei väliaikaista sopimusta hyväksytä, että sinne jää näitä aukkoja. Siellä totta. Karim, jedna minuta. Van Kaarin, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Security... Kiitos puhemies. Kansalaistemme turvallisuus on tietysti äärimmäisen tärkeä asia meidän kaikkien kannalta. Ja aivan liian helppoa on tässä olla hieman pehmoisina, kun vaadimme, että kansalaistemme kansalaisvapauksia suojellaan. Olen nähnyt tämän tapahtuvan useaan otteeseen kansallisten parlamenttien jäsenten toimista, kun pohditaan Euroopan parlamentin päätöksiä. SWIFT on esimerkki hyvistä toimintatavoista ja me tuemme sitä, mutta on erittäin tärkeää myös keskittyä niihin tapauksiin, joissa SWIFT on epäonnistunut tai se on pettänyt meidät. Hyvin paljon Euroopan unionissa on tapahtunut huonosti menneitä tutkimuksia. Omassa äänestäjäkunnassani pelkästään jo 12 viatonta ihmistä pidätettiin, eikä heitä kuitenkaan asetettu syytteeseen. Ja kun asia tutkittiin, niin rahoituskysymykset olivat osa näitä syytöksiä heitä kohtaan. Mitä tässä nyt voidaan oppia näistä virheistä? Neuvoston täytyy nyt perääntyä. Meidän täytyy miettiä, mikä on oikea tapa edetä. Neuvoston täytyy nyt palata kunnolla tähän, ei Euroopan parlamentin takia, vaan kansalaistemme takia. Edustaja Koilja. Kiitoksia puhemies Omassa maassani, kun poliisi haluaa pankkitietoja, hän tarvitsee siihen oikeuden päätöksen. Ei voida hyväksyä sellaista sopimusta, jossa miljoonia pankkitietoja toimitetaan yhdysvaltalaisviranomaisten arvioitamiseksi. Ei tietosuoja ole mitään ylellisyyttä, vaan se on ennakkoehto vapauksillemme. Tässä tarvitaan vastavuoroisuutta ja suhteellisuutta, ja näitä puuttuu nyt tässä. Tätä ei voida hyväksyä. Me haluamme hyvin neuvotellun sopimuksen. Miten se voidaan neuvotella hyvin? Lähtemällä liikkeelle hyvältä pohjalta, hyväksyttävältä pohjalta. Jos tässä lähdetään liikkeelle tästä väliaikaista sopimuksesta, se on hyvä pohja lopullista sopimusta varten. Ostatnie wystąpienie, pani Sitten viimeinen puheenvuoro. Vážený pán predseda, pán minister, pani komisárka. Hyvä ministeri, hyvä komissaari, on sanottu, että on tehty, pitää tehdä sopimus, joka on kahden tasaveroisen kumppanin välillä solmittu mutta näin ei nyt ole, vaan tässä on nyt niin, että USA vaatii meiltä jotakin ja odottaa meiltä jotakin. Euroopan parlamentti on paljon vahvempi nyt, kun Lissabonin sopimus on voimassa. Perusoikeudet, jotka 500 miljoonalla eurooppalaisella on, me puolustamme niitä ja siksi minäkin olen sen puolesta, että tämä sopimus pitää neuvotella uudestaan. Meidän näkemyksemme, näkemyksemme täytyy ottaa sinne mukaan, koska me edustamme kansalaisia. Me odotamme, että kaikki tämä näkyy sopimuksessa. Monet maat Euroopassa ovat sellaisia, että niillä on ongelmia terrorismin kanssa Espanjalla jo pitemmän aikaa. Ja siksi minä odotan, että neuvosto on meidän kumppanimme. Kollegat noin kymmenelle henkilölle mahdollisuuden puhua tämän menettelyn puitteissa. Ja seuraavaksi meillä on neuvoston edustajan puheenvuoro. Olkaa hyvä, hyvä puheenjohtaja. Sí, muchas gracias, señor, señor presidente. Kiitos puhemies. Hyvä. Puheenjohtaja, ensiksi haluaisin sanoa, että olen kuullut kaikkia edustajia. Haluan kiittää teidän puheenvuoroistanne, niistä, jotka ovat meitä tukeneet. Näitä oli jonkun verran, ehkä vähemmän, ja sitten kriittisistäkin puheenvuoroista, joita oli enemmistö, ja niistäkin haluan siis kiittää. Ja vaan ensiksi sanoisin, että erityisen kiitollinen siksi, että olen voinut todeta taas kerran, että täällä parlamentissa ollaan yksimielisiä parlamentin, komission ja neuvoston välillä siinä mielessä, että puolustetaan yhdessä meidän arvojamme ja yhdessä torjutaan terrorismia. Niin kuin sanoin puheenvuorossani, kaiken tyyppistä terrorismia. Tämä on aivan ensimmäinen yhteis, yhteinen näkemys, joka pitää tehdä selväksi. Ja mitä tulee sitten tähän SWIFT-sopimukseen, josta nyt on puhuttu, haluaisin tehdä nyt pientä eroja eroa tänne eri arvostelumuotojen välillä. Tässä on erilaista arvostelua, on arvosteltu muotoseikkoja ja toisaalta sisältöseikkoja. Ja on totta, että muotoseikkaa muotoseikkoon liittyvät arvostelut, niitä on saatu kuulla koko ajan myös niiltä mepiltä, jotka ovat aivan suoraan tukeneet tällaisen sopimuksen olemassaoloa. Minä jo sanoin aikaisemmin ja toistan vielä, että on todennäköistä, että nämä asiat olisi voitu hoitaa paremmin. On selvää, että ne olisi voitu tehdä paremmin, mutta sanoin myös ja toistan vielä kerran, että nämä tämä aikataulu, jonka tekin tunnette, oli mikä oli. Neuvosto ja komissio joutui toimimaan hyvin lyhyen aikavälin puitteissa. Haluaisin joka tapauksessa tehdä selväksi, että neuvoston ajatus, jonka jo täällä aikaisemmin sanoin, on, että asioita ei pitäisi tehdä näin, vaan eri tavoin. Ja jotkut edustajat ovat olleet sitä mieltä, varmasti perustuen omaan kokemuksensa, että tällaista on täällä monta kertaa luvattu täällä parlamentissa, mutta se ei ole kuitenkaan toteutunut. Minä haluaisin nyt kuitenkin sanoa, että tämä on neuvoston osalta sitoumus, joka perustuu nyt Lissabonin sopimukseen. Lissabonin sopimuksen mukaanhan tällä parlamentilla pitää olla päivä päivältä tärkeämpi merkitys Euroopan instituutionaissa toiminnassa, jota kansalaiset kokisivat olevansa hyvin edustettuna. Ja tämä sitoumus, minun maani sitoumus Lissabonin sopimukseen, sen pohjalta voin sanoa, että neuvosto Espanjan puheenjohtajakaudella hoitaa asiat toisella tavalla. Ja jos ette luota neuvoston sanaan, tämän voin ymmärtää, niin ei saa unohtaa, että nyt perustamissopimus pakottaa siihen, että asiat tehdään eri tavoin. Eli vaikka neuvoston tahto, ja, tahto olisi riittävän voimakas, niin sopimus vahvistaa sen, että jatkossa asiat hoituvat eri tavoin. Eli pitää aina huomioida tämä parlamentti ja myös komissio ja tämä henki, jonka puolesta kaikki ovat puhuneet, eli sellainen henki, jossa yritetään huomioida turvallisuus ja meidän arvomme samanaikaisesti. Tämä on eurooppalainen henki ja neuvostokin on siihen täysin sitoutunut. Ja sitten sisältöön liittyen, minulla on kolme kommenttia. En lähde kommentoimaan kaikkia konkreettisia seikkoja, joita on arvosteltu. On selvää, että joitain aspekteja on arvosteltu mielestäni perusteettomasti. Täällä on monta kertaa mainittu esimerkiksi, että SWIFT-sopimus tässä tämänhetkisessä muodossaan mahdollistaa sen, että annetaan eh, tietoja tällaisessa bulkkimuodossa. Minä haluaisin kuitenkin tehdä selväksi, että tämä ei ole taustalla, vaan logiikka. Tämä tällainen tietojen toimittaminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun on olemassa selviä epäilyksiä kohta artikla 47 sopimuksesta. Ja sitten täällä on kommentteja, jotka mielestäni pohjautuvat aika lailla pintapuoliseen analyysiin vain, mutta en lähde niitä kommentoimaan. Mutta sisällöstä sanoisin kuitenkin vielä kaksi seikkaa. Ensinnäkin, niin kuin komission jäseniä jotkut edustajista ovat täällä sanoneet. Haluan korostaa sitä, että sopimuksesta on ollut hyötyä terrorismin torjunnassa. Olen antanut jonkun verran esimerkkejä. Tuomarin Brugierin selonteosta löytyy lisää esimerkkejä. Teillä on se käytössänne. Voin myös antaa toisen esimerkin, jonka mainitsin omasta maastani. Tämä kaksi esimerkkiä. On totta, että SWIFT-sopimusta käytettiin, kun tutkittiin Madridin 11. maaliskuuta terrori-iskuja ja tulokset olivat hyviä ja Swiftia käytettiin myös, kun saatiin estettyä noin vuosi sitten terrorisku Varsolan kaupungissa ja ne, jotka tähän aikoivat syyllistyä, ovat nyt kaikki vankilassa. Eli kyllä tämä on toiminut ja tuloksia on saatu. Ja jos näin on, niin olette varmasti samaa mieltä kanssani siitä, että jos sopimuksen täytäntöpano keskeytyy, niin sitten Euroopan kansalaiset olisivat vähän vähemmän turvassa, jos sopimus on toiminut ja se nyt keskeytetään niin voitte olla varmasti samaa mieltä kanssani siitä, että tällöin me olisimme vähän vähemmän turvallisia ja sanon tämän näin, ei kukaan voi syyttää neuvostoa siitä, että dramatisoimme asiaa, vaan että olisi turvallisuutta vähän vähemmän. Ja siksi olen saanut komission kanssa siitä, että on hyvin tärkeää, ettei sopimuksen täytäntöönpano keskeyty. On selvää, että sopimusta voidaan arvostella. Täällä on ollut hyvinkin rankkaa kritiikkiä, mutta olette varmasti samaa mieltä kanssani siitä, että tämä sopimus on paljon parempi kuin se pöytäkirja, jonka pohjalta tietoja on vaihdettu Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä vuosikausia. Ja tämä sopimus ei varmasti ole kaikkein paras mahdollinen, mutta varmasti sitä voidaan vielä parantaa ja voidaan yhtyä siihen, mitä täältä on sanottu mutta tämä on kuitenkin parempi kuin aikaisemmin. Olette varmasti tästä samaa mieltä. Euroopan unioni, komission neuvosto ovat ottaneet mukaan tiettyjä mekanismeja, sellaisia seikkoja, jotka huolestuttavat edustajia täällä. Eli pyritään varmistamaan se, että turvallisuus ei vie pois ihmisten vapauksia oikeuksia. Ja sen takia on tärkeää, niin kuin komissio sen sanoi, että sopimuksen täytäntöönpano ei keskeytetä ja siksi haluaisin vielä kerran toistaa, että neuvosto on valmis neuvottelemaan uuden sopimuksen, joka on sitten pysyvä. Neuvottelisimme sellaisen sopimuksen, johon otettaisiin mukaan paljon sellaista, mitä olemme täällä tänä iltapäivänä kuulleet. Ja neuvosto haluaa nyt jo sanoa olevansa samaa mieltä näiden ajatusten kanssa. Eli tämä on neuvoston sitoumus. Tämä sitoumus on ilmaistu myös kirjeessä, jonka neuvoston puheenjohtaja on lähettänyt parlamentin puhemiehelle, mutta tätä pitää vielä täsmentää. Tällä hetkellä nyt siis puhumme väliaikaisesta ohimenevästä sopimuksesta, joka parantaa hetkistä tilannetta. Kyseinen sopimus on voimassa yhdeksän kuukautta. Näiden kuukausien aikana neuvosto, komissio ja parlamentti saavat aikaiseksi uuden pysyvän sopimuksen, jolla otetaan mukaan kaikki ne parlamentin mainitsemat järkevät varotoimet, mitä olemme kuulleet. Meidän on oltava tietoisia siitä, että täällä on arvosteltu sopimusta paljon ja kuten sanoin, jotkut kriittiset kommentit ovat toisia perustelumpia, mutta on kuitenkin selvää, että meidän pitää aloittaa asian puinti ja haluaisinkin pyytää parlamentilta aikaa tätä varten. Tarvitsemme aikaa, jotta voisimme kommentoida tätä keskustelua neuvoston kollegojen kanssa, komission kollegoiden kanssa ja erityisesti, jotta ehtisimme Yhdysvaltain kanssa tutkia niitä mahdollisuuksia, jotka mielestäni ovat todellisia, että voitaisiin saada aikaiseksi parempi sopimus. Tarvitsemme aikaa, hyvät edustajat, hyvä puhemies jotta voisimme muutaman viikon tai kuukauden kuluttua tulla takaisin tänne ja sanoa, että kyllä nyt meillä on olemassa hyvä pohja, jolle laatia tämä uusi sopimus, jossa otetaan huomioon nämä neidän, teidän huolenne. Ja nämä huolet ovat hyvin usein aivan samansuuntaisia neuvoston huolten kanssa, eikä muuta. Kiitos. Mr. President, uh, Madam Malmström is not working, not working. But yes, please. Thank you very much. Uh... Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä on ollut äärimmäisen tähdellinen keskustelu ja tämä on todellakin totta, koska me puhumme näin tärkeistä asioista. Millä tavalla me voimme pitää yllä kansalaisten turvallisuutta, mutta myös taata korkea tietosuojan taso. Täällä on, kuten neuvoston edustaja sanoi, sanoi, tullut muutamia kysymyksiä ja muutamia väärinkäsityksiä. Suosittelen, että luette tuon tuomarin kertomuksen, mutta meidän täytyy nyt muistaa ja ymmärtää, miksi meillä on tämä väliaikainen sopimus. Miksi se on olemassa? Sen vuoksi, että SWIFT muutti tässä tietokantojensa. Me olimme sellaisessa tilanteessa, jossa meillä ei ollut mitään säännöstä tiedon välityksestä. Ja tämän vuoksi neuvosto ja komissio nopeasti toimivat tässä. Ja me saimme Yhdysvalloista tiettyjä myönnytyksiä ja oikein hyvää tietojen suojamenettelyä. Ja kaksi jäsenvaltiota pyysivät, että komissio mukana, jotta tähän saataisiin eurooppalainen ulottuvuus ja vältettäisiin kahdenvälisiä sopimuksia. Tämä on tärkeä asia, joka pitää muistaa. Kuten sanoin, tämä on väliaikainen sopimus. Sitä voidaan ja sitä tullaan parantamaan. Ja komissio yhtä lailla kuin neuvostokin aikovat ehdottomasti ottaa Lissabonin sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentin mukaan neuvotteluihin lopullisesta sopimuksesta. Me tarvitsemme enemmän selvennystä asianmukaisesta tietojen käsittelystä, tietojen poistosta, tietojen saannista ja niin edelleen. No miksi komissiolla ei ole tätä selvyyttä, kysyi herra Lambrinidis. No Komissio on ollut nyt virassaan 16 tuntia ja 20 minuuttia, hyvä herra Lambrinidis. Tämä on äärimmäisen tärkeä neuvottelun mandaatti ja meidän täytyy pystyä uudessa komissiossa yhdessä keskustella tästä ennen kuin me muodostamme nyt tämän lopullisen neuvottelumandaatin ja keskustelemme asiasta Euroopan parlamentin kanssa. Hyvin vähän aikaa olemme olleet toimessamme, joten ette varmaankaan tätä vielä voi vaatia meiltä. Mutta puheenjohtaja Barroso hyvin selvästi kirjassaan puhemies Busekille toi esille sen, että me, ne, me työstämme nyt tätä neuvottelumandaattia mahdollisimman pian sen esitämme Euroopan parlamentille ja varmistamme sen, että Euroopan parlamentti on täysin mukana koko tällä matkalla. Saattaisi olla hyväkin ajatus siirtää äänestystä myöhemmäksi. Tarvittaisiin kenties enemmän aikaa mandaatin, mandaatista keskustelulla. Teillä on aikaa sitten katsoa näitä, tarkastella näitä asiakirjoja. Ja kuten sanoin, komissio on valmis tekemään yhteistyötä teidän kanssanne ja neuvoston kanssa, jotta asiasta saataisiin paljon parempi pysyvä sopimus. Kiitos. Uh, colleagues, blue card rule is not working during... Kiitos hyvät kollegat sinisen kortin sääntö ei toimi silloin, kun neuvosto ja komissio käyttää puheenvuoron. Mutta tämä keskustelu on todella tärkeä. Päätös on tehtävä huomenna, joten pyytäisin nyt seuraavaa. Tämä ei ole sääntöjen mukaista, mutta annan kuitenkin kaksi lyhyttä kysymystä, hyvin lyhyet kysymykset. Schulz ja Lambrinides, olkaa hyvä. Vain kaksi lyhyttä kysymystä, ei sen enempää, muuten tämä menee vielä kaksi tuntia. Puhemies, hyvä neuvostopuheenjohtaja. Minä kuuntelin teitä tarkkaan, aivan kuten kolleganikin täällä. Te käytitte ilmaisua, antakaa meille lisää aikaa, jotta kollegani kanssa voisin neuvostossa puhua. Antakaa minulle aikaa enemmän, jotta tulen tänne sitten kertomaan paremmasta sopimuksesta. Niin, haluan tarkennuksen. Ymmärränkö tämä nyt niin, että neuvosto ei enää nyt tarraudu tähän nykyiseen sopimukseen, vaan että te haluatte lisää aikaa, jotta voisitte amerikkalaisten kanssa neuvotella uudesta sopimuksesta. Tällä tavalla ymmärsin, olenko oikeassa? Dziękuję. Mr. Lambrinidis, second question. Short question. Lambrinis, toinen kysymys, lyhyt kysymys. Onko neuvosto tietoinen siitä, että viime vuosina SWIFT ei ole kertaakaan erityistietoja toimittanut, koska se ei voi saada niitä ja aina vain toimittaa bulkitietoa? Onko neuvosto tietoinen siitä, että nimenomaan tämän takia Yhdysvaltojen ja SWIFTin välillä on sopimus, että jonka mukaisesti SWIFT-henkilöstöä on valtiovarainministeriössä Yhdysvalloissa? Ja onko neuvosto tietoinen siitä, että väliaikainen sopimus ei anna mitään myönnytystä pienintäkään Euroopan parlamentille? Onko neuvosto sitoutunut siihen, että bulkitietokysymys otetaan nyt neuvottelun mandaatissa äärimmäisen vakavasti? Let us give a time to, to Mr. President. Annamme vähän aikaa puheenjohtajalle. Tämä on hyvin tärkeä vastaus. Kiitos puhemies. Neuvosto haluaa taas kerran korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että rahoitustietojen virta ei keskeyty EUn ja Yhdysvaltain välillä. Neuvosto on kuitenkin myös tietoinen siitä, että nämä varoitukset, arvostelut ja edustajien ehdotukset, ne on otettava huomioon. Niitä on harkittava. Ja siitä syystä pyysin aikaa. Aikaa tähän harkintatyöhön yhdessä kaikkien EUn jäsenvaltioiden kanssa. jotta voidaan miettiä sitä, miten tärkeää on ottaa tällaiset ajatukset mukaan uuteen sopimukseen. Ja sitten pyysi myös aikaa, ja tämä on vielä tärkeämpi asia, että Yhdysvaltain kanssa eh, voisimme eh, käydä läpi sitä ja vahvistua siitä, että Yhdysvallat olisi valmis ottamaan mukaan tähän uuteen eh, version nämä kaikki varotoimet, joita parlamentti on tänään pyytänyt, eli että lopulliseen sopimukseen saataisiin parempi tasapaino oikeuden ja turvallisuuden välillä. Siitähän tässä puhumme. Tarvitsemme aikaa, jotta voimme tätä asiaa miettiä ja sitten tulisimme takaisin parlamenttiin ja tällaisessa istunnossa ennen äänestystä voisin sanoa, että minulla on tällainen sitoumus Yhdysvalloilta. Neuvosto ja komissio on saanut tämän sitoumuksen ja näin uuteen sopimukseen otetaan mukaan parlamentin ehdotukset tällä tavoin käytävässä keskustelussa. Kuulisin varmasti hyvin erilaisia kommentteja kuin tänään. Kiitos. Thank you very much to, to keep politi- Kiitoksia teille. Siis, jotta voidaan pitää kiinni poliittisesta tasapainosta, niin Weber vielä. It's an unusual discussion. Tämä on hyvin epätavallinen menettely, eli oikealta kaksi kysymystä myös. I am Hyvät kollegat, minä olen vastuussa tästä. Kyllä te voitte valittaa minulle sitten. Uskon, että tämä on hyödyllistä ja kiitoksia, että tällainen mahdollisuus on annettu. Jos nyt oikein ymmärsin, niin tässähän on hyvin herkkä kysymys, josta keskustelemme. Nyt neuvosto ei voi meille vakuuttaa sitä, että uusi sopimus astuu voimaan, vaikka aikaa annettaisiin. Siksi seuraava kysymys Voitteko vakuuttaa meille neuvostosta, että esimerkiksi eh, kuukauden päästä meillä on eh, uusi sopimus, jossa on korkeammat eh, kriteerit? Vai me, meidän pitäisi saada sel, selkeä taku tästä, jotta me voimme tähän lykkäykseen suostua. Meidän täytyisi tietää tarkasti, mitä neuvosto meille äh, lupaa, jos, jos toimimme näin huomenna. Second question. Toinen kysymys. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia siitä, että näin anteliaasti sovellatte parlamentin työjärjestystä ja annatte mahdollisuuden äh, niin EPPlle kuin sosiaalidemokraateillekin esittää kysymyksiä. Neuvostopuheenjohtajan kysymykseni on seuraava. Te todella pureuduitte asian ytimen tässä. Parlamentissa ennen kaikkea on käytetty hyvin kunnioittavia argumentteja. Minä kyllä niitä kunnioitan, mutta tässä täytyy takana myös olla äh, dokumentaatiota, asiantuntemusta ja todisteita. Ja minä olen hyvin yllättynyt ollut kuullessani tietyistä lausunnoista, jotka menevät aivan toiseen suuntaan. Ne antavat vaikutelman siitä, että kukaan ei ole lukenut tätä sopimusta, jota kritisoidaan, tai kovin harvat ovat sen lukeneet, koska jos sen henkilöt olisivat lukeneet, he eivät ole, olisi esittäneet niitä perusteluja, joita täällä on esitetty. Joten hyvä neuvoston puheenjohtaja, haluaisin kysyä teiltä liittyen siihen, mitä kollegani Weber ja esittelijä äh, Hennis Plaschert sanoivat. Te tiedätte jo, mikä minun kantani, kantani on. Eli olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla tämä väliaikainen sopimus, jonka, johon pohjaa sitten tämä pysyvä sopimus. Mutta itse esittelijä Hennes Plaschert kyyriessään kysyy siitä, mitä Weberkin kysyi tässä. Voiko neuvosto taata sen, että Euroopan parlamentti on mukana tässä tämän uuden tekstin laatimisessa? Ei muuta. Muchas gracias, señor presidente Kiitos puhemies. Jotkut ehdotukset haluavat nyt lisää konkretiaa tähän aikatauluun ja itse asiaan. Mitä tulee aikaan, niin on selvää, että on eri asia, jos tänne parlamenttiin tuodaan lopullisen sopimuksen pohja tai jos tänne tuodaan siis sitoumukset Yhdysvalloilta – sitoumukset ottaa mukaan joitain parlamentin ehdotuksia, siis tällaisen tänne tuominen on eri asia kuin, että tuodaan tänne uusi sopimus. Jos kysytte, pystymmekö kuukauden kuluttua tuomaan tämmöinen uuden sopimuksen, niin vastaan ei. Jos sanot, kysyt, että pystymmekö muutaman kuukauden kuluessa tuomaan tänne Yhdysvaltain kanssa käytyjen keskustelujen tulokset niin, että parlamentti on jo tässä mukana, tietyt tulokset, joiden pohjalta voidaan sitten keskustella, jos neuvosto todella on sitä mieltä, että tämä sopimus olisi paljon parempi kuin tällä hetkellä, niin tähän kysymykseen voin vastata myönteisesti. Tämä toinen vaihtoehto on mahdollinen. Ja tätä minä tässä pyydän. En minä erityisesti nyt viittaa siihen, mitä esittelijä ehdottelee. Tätä ehdotusta en tässä ole nyt huomioinut enää, koska täällä on niin paljon erilaisia eh, kommentteja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamista vastaan. Ottaen huomioon, mikä tilanne on, niin olisi paljon realistisempaa pyytää parlamentilta aikaa, jotta vaikkapa kolmen kuukauden kuluessa voisimme tuoda tänne parlamenttiin käsiteltäväksi perustan Yhdysvaltain kanssa tehtävälle sopimukselle tai tiettyjä elementtejä, jossa on mukana komissio neuvoston, parlamentin ja Yhdysvaltain ajatukset, jotka haluttaisiin siihen ottaa mukaan. Ja sitten tämän pohjalta tämä sopimus neuvoteltaisiin. Ehkä tuolloin voitaisiin käydä hyvin erilaista keskustelua. Kiitoksia, hyvä puhemies. Viimeiseksi tässä saa puheenvuoron esittelijä Hennis Blashard. Kiitos puhemies. No, täällä nyt on jo paljon tuotu asioita esille. Haluaisin korostaa herra Busutilille, eritoten neuvoston puheenjohtajalle, sitä, että jos me emme anna hyväksyntämme väliaikaiselle sopimukselle, niin Euroopan kansalaisten turvallisuutta ei vaaranneta. Tämä on aivan väärä argumentti, jota käytetään. Se ei ole reilua. Ja Claude Morais hän toi esille, että tässä ei kenelläkään ole moraalista yli kättä näissä asioissa. Sitten tämä kirje, no kyllä sitä arvostetaan epäilemättä, mutta se lausunto, että Euroopan parlamentin näkemykset otetaan huomioon ja niitä arvostetaan, tämä nyt ei ole mikään sitoumus mihinkään. Minun mielestäni tässä nyt on puhdasta kiristystä, jos sanotaan, että eteenpäin päästään vain, jos väliaikaista sopimuksesta pidetään kiinni. TFTP ei ole, eikä sitä voida pitää yhdenmukaisena Euroopan vahvan kansalaisvapauksien ja oikeuksien puolustamisen perinteen kanssa. Meidän täytyy pitää kiinni eurooppalaista lainsäädännöstä ja käytännöstä ja sanoin tämän täällä aikaisemmin ja toistan sen vielä kerran selvästi. Kukaan ei epäile tarvetta jatkaa läheistä yhteistyötä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kanssa. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja neuvoston täytyy eritoten tässä olla tiukkoja tavoitteiden kanssa. Ja tämän asian osalta parlamentti parlamentti ja neuvosto eivät vielä ole oikein samalla linjalla. Korostan vielä, että tässä kysymys on eurooppalaisesta vastuusta. Me tarvitsemme eurooppalaista ratkaisua. Tässä ei voi olla pelkästään Belgian ja Alankomaiden varassa. Kuuntelin teitä tarkasti ja olen valmis viemään tämän asian uudelleen puheenjohtajakokoukselle. Te ette antaneet meille riittäviä vastauksia, mutta minä tämän illapäivän, iltapäivän puheenjohtajakokoukseen kyllä vielä teidän pyyntönne välitän. Kiitos oikein paljon kollegat tästä hyvin tärkeästä keskustelusta. Se oli todella tärkeää. Me emme tässä nyt pysyneet aikataulussa, vaan meillä meni noin 40 minuuttia lisää aikaa, mutta tämä oli kuitenkin tarpeen. Äänestys pidetään huomenna kello 12. Kiitos oikein paljon. Keskustelu päättyy.